Hyvät ystävät, istunto jatkuu huomenna 13. päivä kello 9. Teillä on nämä ajat ja esityslista on julkaistu ja se löytyy muun muassa Euroopan parlamentin eh, internetsivuilta. Päätämme istunnon tähän ja toivotan kaikille hyvää yötä.